Allora abbiamo proceduto alla... Nyt siirrymme äänestykseen. Tilintarkastustuomioistuimen ehdokas itävaltalainen herra Wögerbauer sai 13 puoltoääntä, 14 vastaanta ja 6 tyhjää. Eli suurin osa äänistä oli puoltoääniä. Nyt siirrymme esityslistan kohtaan viisi. Euroopan rahoituksen tehokkuus ja vaikuttavuus ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen alalla uusissa jäsenvaltioissa. Ennen kuin siirrymme äänestykseen, annan vielä puheenvuoron esittelijälle äh, Edustaja Marineskulle, haluatteko lisätä jotakin tähän? Thank you, very much. It was a very interesting... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen tehtävä, joka minulla oli. Tämän mietinnön te- tarkoitusperänä minun nähdäkseni on esittää tiettyjä kysymyksiä komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle, joka laatii uusia arvioita näistä hankkeista. Haluamme esittää jotakin kysymyksiä ja saada niihin myöskin vastauksia. tulevia kertomuksia silmällä pitäen. Mietinnön tarkoituksena ei ole keskeyttää rahoitusta tai pidentää sitä tai muuta, vaan pikemminkin halutaan vain vastauksia sen suhteen, miten EU-raha on käytetty hankkeita varten tai miten raha on jätetty käyttämättä. Kiitoksia paljon. Grazie. Kiitos. Jos muita huomioita ei enää haluta esittää, niin siirrymme äänestämään. Ensin suullinen tarkistus esittelijältä. Voimme äänestää sitä saman tien ja äänestys alkaa. La votazione. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 11. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jos kaikille sopii, niin emme käytäkään äänestyskortteja ja sähköistä äänestystä, vaan ihan perinteistä äänestystapaa, niin se menee nopeammin. 12 tuli hyväksytyksi. Allora ripetiamo la votazione. Vielä tarkistamme, eli 12 uudestaan äänestys alkaa puolesta vastaan. Ei kyllä sittenkin, ei, älkää nyt enää hämmentäkö minua. Eli nyt jatketaan edelleenkin sähköisesti, koska kuitenkin laskeminen vie kauemmin. Eli äänestys alkaa, äänestys päättyy, hylätty. 13, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22. Ja äänestys alkaa. Ei, se olikin vedetty pois, eli 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi, vi, kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 32. Äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. 33, 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 39 ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 44 ja 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 46. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 47. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa tästä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 62. Ja nyt äänestys alkaa siitä. Äänestys päättyy. Hylätty. 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64. Seuraavana äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 65. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 67. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 69. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavana kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Joo, kyllä, kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdan, niin, tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa siitä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sen jälkeen meillä on ITRE-valiokunnan tarkistus ja ykkösestä ensimmäinen osa. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Sen jälkeen ITREn tarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Itrestä edelleenkin toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Itre kahdeksan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. tason kappale C. Itrestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt päätöslauselmasta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puoltointa ei vastaan ja yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. Siirrymme eteenpäin. kohta kuusi esityslistalla kolmansille maille annettava EUn budjettituen tulevaisuus. Valmistelija Veera Stais, puheenvuoro on nyt teillä. Olkaa hyvä. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Parhaat kollegat. Teille on äh, luonnollisesti toimitettu asiakirja liittyen kohtaan kuusi ja minun ehdotukseni äh, lausunnosta kehitysyhteistyövaliokunnalle, mutta tämän äh, lisäksi olen lähettänyt teille asiakirjan, joka on hiukan laajempi. Tämän äh, otsikko on Draft Opinion Bart Stars Budget Support. Eli tässä on vielä esittelijältä tarkistuksia tiedätte, että näiden tekstien on oltava lyhyitä ja ytimekkäitä. Ensimmäisessä ehdotuksessani oli tasan 2000 merkkiä. Liittyen tähän budjettitukeen, kyseessähän on vihreä kirja, mutta <laughs> eihän kovin kattavaa tekstiä voi näin lyhyellä tekstillä saada aikaan, joten nyt olen valmistellut hiukan laajemman kattavamman asiakirjan, joka teille on tosiaan nyt toimitettu. Otan varjoesittelijöihin yhteyttä ja kysyn heiltä, voisimmeko ehkä nämä ehdottamani tarkistukset jättää yhdessä. Niin, kehitysyhteistyön maailmassa, kun kuuntelee kentällä toimivia henkilöitä, niin budjettituki on kasvavassa määrin käytössä oleva väline väline, joka yleisesti ottaen alalla kohtaa hyvin myönteistä suhtautumista, johon suhtaudutaan hyvin myönteisesti. Ja ensimmäisessä suosituksessani toteankin, että tämä on tehokas kehityksen väline ja se noudattaa täysin kehityksen periaatteita, eli juuri sitä, että tämän kautta lisätään tuen saaja maan osallistumista ja saadaan aikaan kumppanien ja avunantajien välistä vuoropuhelua. Ja näin myös transaktiomaksut ovat alhaiset. Tämä on budjettituen etu. Samalla halutaan kuitenkin painottaa, ettei budjettituki ole ainoa ratkaisu kaikkiin tilanteisiin eikä mikään ihmelääke kolmannen maailman maille. Tässä ehdotusluonnoksessani niin totean myös, että jos budjettituki myönnetään, niin komission tulee varmistaa, että se täydentää kansallisia ohjelmia. Ei se voi olla täysin irrallaan siitä, mitä tuen saajamaassa tapahtuu. Ja budjettituen on tämän lisäksi Ähm, oltava täydentävä ja koordinoitu ja johdonmukainen kaikkien muiden tuen muotojen kanssa, siis äh, tuki, jota myös muut äh, lahjoittajat, muut antajatahot antavat. Eihän tämä budjettituki voi olla irrallaan kaikesta muusta tuesta. Ja tämän lisäksi budjettituen on oltava täydentävä, siis lisäys johonkin muuhun. Niin kuin tiedätte, olen belgialainen, meillä on hyvin tiiviit siteet aikaisempaan siirtomaahamme Kongoon, mutta kun katsotaan, miten hallinto Kongossa työskentelee, esimerkiksi presidentti Kabila laskee, että aha, saan näin paljon tukea terveydenhuoltoa varten, joten enpä varaakaan kansallisesta budjetista yhtään mitään terveydenhuoltoa varten. Tämä ei ole hyvä asia. Kyllä budjettituen on oltava täydentävää, sen on oltava lisäys kansallisiin toimiin, eikä eh, se voi olla todella tästä irrallaan. Tässä niin seuraavaa asiaa ei lue, mutta se lukee tässä ää, äh, uudessa asiakirjassa, jonka olen toimittanut, nimittäin kohta 2a. Pyydän komissiolta, että se varmistaa, että ohjelmointi ja ylipäätään koko budjettituen valmistelu ja suunnittelu ja että tässä otetaan äh, huomioon se, että se toimii mahdollisimman hyvässä linjassa muiden toimien kanssa. Samoin tämä henkilöstökysymys, koska ne ihmiset, jotka tekevät budjettituen parissa työtä, heillä on oltava hiukan erityisiä kykyjä ja, ja erityistä pätevyyttä, koska budjettituki on varsin erityinen väline tarvitaan analyyttistä ajattelutapaa. Tämä on hyvin tärkeää henkilöstön suhteen, kun heitä valitaan. Ja sitten kolmas kohta tässä alkuperäisessä tekstissäni, neljäs uudessa tekstissä. Tässä kehotetaan komissiota muotoilemaan tavoitteet niin, että ohjelmien tehokkuutta on mahdollista mitata. Ja Samalla kehotetaan komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon asianomaisen tuen saajamaan ensisijaiset valmiudet ja niiden parantamista koskemiset tarpeet. Tämän lisäksi kehotetaan komissiota siirtymään, tässä nyt, miten tämä nyt muotoilisin, niin täytyy ikään kuin komission täytyisi siirtyä siitä, että se on eh, panosten valvoja. Nythän se on ikään kuin se tekniikka, jota komissio käyttää, se valvoo näitä panoksia niin siitä tulisikin pikemminkin te, tulla tuotosten tarkastaja indikaattorien perusteella. Niin, että indikaattorien perusteella voidaan parantaa tätä raportointijärjestelmää ja keskityttäisiin todella ohjelmien tehokkuuteen. Kohdassa viisi totean sitten, että eh, komission tulisi luoda tehokas riskienhallintajärjestelmä, koska usein eh, varainhoito on vähän eh, niin ja näin näissä tuensaajamaissa, ja siksi meidän täytyy saada mahdollisimman tehokas riskienhallintajärjestelmä niin, että varainhoidon riskejä saataisiin vähennettyä. Sitten kohta 5a tässä uudessa tekstissä, eli tämä olisi tarkistus minulta. Tilintarkastustuomioistuin on useammissa erityiskertomuksissaan puuttunut budjettitukeen ja tehnyt siihen liittyviä tutkimuksia tarkastuksia. Ja tarkastuksista on ilmennyt, että usein budjettituen maksussa on ollut epäsäännönmukaisuuksia ja siksi olen halunnut tehdä tämän 5b tarkistuksen lisätekstin, jossa pyydetään komissiota varmistamaan se, että eh, ne eh, tahot, jotka eh, tuensaaja maassa valvovat tuen perille menoa, raportoivat tästä säännöllisesti ennalta sovittujen kriteerien perusteella. Kun budjettitukea myönnetään, täytyy olla selkeät kriteerit ja selkeä sopimus siitä, miten tätä tukea tulee käyttää niin, että voidaan sitten toteuttaa valvonta näiden ennalta sovittujen kriteerien pohjalta. Sitten kohdassa kuusi kehotetaan komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet torjuakseen korruptiota tuensaajamaissa. Ja tätä varten tarvitaan tiivistä ja säännöllistä vuoropuhelua, vahvaa vuoropuhelua kumppanimaiden hallitusten kanssa. Ja samalla tulee riittävästi kiinnittää huomiota tuensaajamaiden valmiuksien parantamiseen niin, että vastuujärjestelmät ja korruption torjuntamekanismit ovat selvillä. Sitten äh, seuraavassa kohdassa, kohdassa seitsemän, puhutaan kansallisista parlamenteista, kansalaisyhteiskunnasta ja paikallisviranomaisista ja näiden osallistumisesta prosessiin. On hyvin tärkeää huolehtia siitä, että myös he sitoutuvat näihin ohjelmiin ja ottavat ne omakseen. Sitten viimeinen kohta, ja tämä on viimeinen tarkistuksemme tässä pidemmässä tekstissä, tämä on kohta 7a, ja tässä totean vielä seuraavaa. Virallisessa kehitysavussa Virallisessa kehitysavussa kuvaillaan hyvin selkeät säännöt ja meillä on artikla 25b, jossa todetaan, että komission tulee jatkuvasti käyttää lähestymistapa, joka perustuu tuloksiin ja toimintaindikaattoreihin indikaattoreihin ja sen on selvästi määriteltävä ja valvottava näiden ehdollisuutta ja tuettava kumppanimaiden pyrkimystä kehittää parlamentaarista valvontaa ja tilintarkastustoimia ja valvontatoimia. Ja kun puhutaan virallisesta kehitysavusta, niin sen, sitä määrittelevät periaatteet puitteet ja säännöt tulisi ottaa käyttöön myös budjettituen kohdalla, koska suuri ongelma on se, että, ja tämän toteankin täällä tarkistuksessa, niin suuri ongelma on se, että jos mm, esimerkiksi kotonun sopimuksen 61 artiklaa katsotaan, niin nämä säännöt ovat äh, budjettituen suhteen ihan yhtä tärkeitä kuin mitä ne ovat äh, virallisen kehitysavun suhteen. Tosiaan äh, olen tehnyt näitä tarkistuksia. Ne olen nyt teille esitellyt ja varmasti muilta poliittisilta ryhmiltä tulee niiltäkin tarkistuksia, äh, joiden pohjalta saamme sitten toimitettua kehitysyhteistyövaliokunnalle, kehitysvaliokunnalle sellaisen lausunnon, joka on hiukan kattavampi kuin minun alkuperäinen tekstini tarkoitus oli olla. 28. maaliskuuta tämä pitää olla valmis siitä syystä, että 11. huhtikuuta vastuuvaliokunta äänestää omasta tekstistään. Siksi meillä on tässä hieman kiire, mutta tämä on ainut tapa meidän toimittaa vastuu valiokunnalle, kehitysvaliokunnalle oma lausuntomme niin, että se ehditään ottaa huomioon. Ja käsittääkseni kesäkuun täysistunnossa asia käsitellään sitten Strasbourgissa. Ja mielelläni nyt kuulen teiltä huomioita. Kiitos. Kiitos. Haluaisin antaa puheenvuoron myöskin komissiolle tilintarkastustuomioistuimelle, jossa niin haluatte. Harald Noack, member of the Court of Auditors. Um... Kiitoksia. Olen tilintarkastustuomioistuimesta, mutta en itse vastaa näistä kysymyksistä. Silti haluaisin todeta, että kun olen tarkastellut tehtyjä ehdotuksia ja muutosesityksiä, niin voin todeta, että tämä on hyvä pohja. Tämän puolta voidaan tarkastella budjettitukea ja sopimuksia voidaan laatia, sopimuksia, jotka sitouttavat kyseiset maat ja hallitukset ja eri osapuolet niiden suuntaviivojen mukaan, joita on mainittu 78 muutosesityksessä. Tientarkastustoimijoistoimen jäsenet voivat pelkästään vain onnitella teitä näistä aikaansaamistanne parannuksista. Kiitos niistä. Kiitos ja sitten komissio. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Nämä ehdotukset kannustavat komissiota hyvinkin paljon, koska tässä määritellään niitä alueita, joiden suhteen komissio itsekin katsoo että niiden suhteen voidaan tilannetta parantaa tulevaisuudessa. Ja komissio on ryhtynyt pistämään näitä jo täytäntöön. Esimerkiksi kun on tarkasteltu tukikelpoisuuskriteereitä, näitä on ryhty käsittelemään paljon rakentavammalla tavalla. Riskiarviointi, viitekehys, niin ikään kohereetempi, johdonmukaisempi ja sitä käytetään systemaattisemmin hyväksi kaikissa yhteyksissä, joten samaan suuntaan me viemme tätä työtämme kuin mitä tekin peräänkuulutatte. Komissio on ollut aivan erinomaisen sitoutunut ollut aina tulosten aikaansaamiseen. Olemme olleet suurimpia avunantajia. Joitakin haasteita on elämässä, koska avunsaaja maissa on joskus tiettyjä heikkauksia, mutta järjestelmiä voidaan parantaa niin, että esimerkiksi raportointi suurten ongelmien suhteen on yhä luotettavampaa ja valvonta toteutuu tehokkaammin. Viimeinen seikka, joka liittyy koordinointiin jäsenvaltioiden kesken, tämäkin on erittäin tärkeä huomio. Komissio on voimakkaasti sitoutunut siihen, että se tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta saadaan aikaan EUn tason koordinoitu lähestymistapa budjettitukeen toukokuun 2009 tai marraskuun 2009 päätösten mukaisesti ja nuo päätökset tulevat voimakkaasti heijastumaan meidän toimimme kauttaaltaan. Kiitos. Haluaako joku edustajista käyttää puheenvuoron? Ei? Perfect. Selvä. No niin, sitten eteenpäin. Esityslistan kohta seitsemän. Erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja valvonta. Ja Annan puheenvuoron esittelijälle herra Stavrakakis. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Uskon, että paras tapa toimia, kun tarkastelen edes virastoja ja näitä yhteisyrityksiä, olisi käsitellä näitä kaikkia yhtenä ainoana asia asiakokonaisuutena. Ennen kuin menen keskustelumme sisältöpuoleen erillisvirastojen vastuuvapauden suhteen vuodelta 2009, haluaisin sanoa, että minä itse uskon voimakkaasti, että eurooppalaisilla virastoilla on merkittävä rooli. Ne tuovat lisää arvoa EUlle kokonaisuudessaan. Samanaikaisesti katson, että Euroopan parlamentin ja varsinkin meidän valikuntamme täytyy varmistaa se, että veronmaksajien rahoja käytetään asianmukaisella, tehokkaalla ja avoimella tavalla hyväksi. Ja mikäli katsomme, että asiat eivät ole kunnossa, silloin meidän täytyy tästä esittää huomautus ja vaatia oikaisutoimia. Ensin voisin aloittaa ehkä yleisestä kertomuksesta, joka liittyy horisontaaliseen arvioon yhteisyrityksistä eri virastoista. Tarkastelen niitä seikkoja, jotka liittyvät kaikkiin eri virastoihin ja yhteisyrityksiin. Kuten arvata saattaa, kertomuksessa tai mietinnössä kiinnittää erityishuomiota varanhoidon hallintaan ja erityisestikin määrärahojen siirtoon vuodesta toiseen tai muihin toimiin, jotka kielteisesti vaikuttavat talousarviota koskevaan asianmukaisuuteen ja budjettiin vuotuisen luonteeseen. Suuria haasteita on joskus vuotuisen talousarvion suhteen, mikäli varoja siirtää vuodesta toiseen. Tätä periaatetta vuosittaisen talousarvion periaatteessa kunnioittaa tiukemmin. Käteisvarojen käyttö erityisvirastoissa, siihenkin on kiinnitetty huomiota. Ja kolmas heikko kohta ovat hankintamenettelyt erillisvirastojen suhteen valvoa pitäisi tehostaa sen varmistamiseksi, että että hankintakilpailumenettelyitä kunnioitetaan asianmukaisesti. Ja neljäs heikko kohta on määrärahojen käyttö. Tätä voitaisiin tai tukirahojen käyttö, tätä voitaisiin parantaa pistokokein ruohonjuuritasolla. Henkilöstön valintamenettelyt saattavat vaarantaa menettelyiden avoimuuden. Kuten totesin aluksi, erillisvirastoilla on merkittävä rooli. Niitä täytyy valvoa ja täytyy varmistaa niiden puolueettomuus, riippumattomuus sekä henkilöstön että asiantuntijoiden suhteen. Tässäkin valossa pitää valvontaa arvioida. Olen pyytänyt kutsua paikalle tintarustuomioistuimen jäsenen, joka voisi kertoa meille tarkemmin tilanteesta ja siitä, missä määrin kohdan 15 mukaisesti tässä kertomuksessa eturistiriitoja tai jäävyysongelmia. Valvontajärjestelmän suhteen katsoen on erittäin tärkeää, että kunkin erisviraston johtaja pitää kiinni velvollisuuksistaan ja kertoo sisäisen tarkastuksen tuloksista vastuuvapausviranomaisille ja myöskin suhtautuu vakavasti niin kriittisiin huomautuksiin, joita tintarustoimistoimen suosituksissa on annettu. Pidän hyvänä sitä, että Frontex on nyt ryhtynyt aloitteelliseksi ja pyrkii luomaan harmonisoitua rakennetta, jolla voitaisiin vastata näihin vastuuvapausviranomaisten tekemin huomioihin. Mitä vuotuisiin toimintakertomuksiin tulee? Erityisviranomaisten, erityisvirastojen kannattaisi harmonisoida toimiaan komission pääosastojen määrittämillä tavoilla niin, että erinäisiin haasteisiin ja myöskin tilintarkastustoimijoistuimen tai sisäisen tarkastuksen tuloksia voitaisiin reagoida ja myöskin noudatettaisiin paremmin tätä standardoitua formaattia. Tämä antaisi paremman kuvan todellisesta tilanteesta, joka valitsee kunkin viraston kohdalla. Sitten yleisestä kertomuksesta haluaisin vielä todeta, että haluaisin painottaa monivuotuisen työohjelman merkitystä, jolla pyritään paremmin organisoimaan toimia ja tehokkaammin voidaan arvioida riskejä. Ja organisatoriset muutokset voidaan hoitaa tehokkaammin ja täytäntöpanostrategiat toimiset juohevammin. Sitten yhteisyrityksestä, kuten näette minun mietintökertomuksistani, mietintöluonnoksistani, olen päättänyt suositella vastuuvapauden antamista kaikille kolme lukun ottamatta. Ensinnäkin lääkevirasto EMEA ja toinen on SEPOL, poliisiopisto. Ne ovat saaneet Euroopan tiedotustoimistomelta joitakin huomautuksia sisältävän lausunnon ja kolmas on Euratom, jossa jonka suhteen myöskin tehtiin huomautuksia. Kolmen erillisviraston suhteen olen kallistumassa sen suhteen, että sen kann, sille kannalle, että vastuuvapauden myöntämistä pitäisi lykätä. Sepolin suhteen minulla ei ole paljonkaan lisättävää siihen, mitä on jo todettu poliisiopiston suhteen. Ei pidä unohtaa, että aikaisemmassa kokouksessa mainistin jo kahdesta kohdasta lääkeainevirastosta ensinnäkin. Kuten voitte lukea minun luonnoksestani, sen suhteen liittyy ongelmia hankintamenettelyiden suhteen ja asiantuntijoiden puolettomuuteen liittyy tiettyjä kysymysmerkkejä ja henkilöstön värvääminen on niin ikään otettu huomatusten kohteeksi kohdassa kaksi. Yleisesti ottaen voin todeta, että lääkeinen virastoa voidaan pitää hyvin toimivana virastona, mutta siitä huolimatta, kun on kyse näin merkittävästä laitoksesta, meidän täytyy olla täysin varmoja siitä, että asianmukaisia menettelyitä kunnioitetaan. Nyt haluaisin kiinnittää tai käyttää hyväkseni tilaisuutta ja pyytää lisää tietoja niiden toimien osalta, joita olemme peräänkuuluttaneet hankintamenettelyiden osalta ja tiettyjen riskien suhteen, jotka liittyvät asiantuntijoiden puolottomuuteen, miten niihin on reagointu ja myöskin henkilöstön värväysongelmiin, miten niihin on pystytty puuttumaan. Kuten totesin, meidän täytyy olla aivan varmoja siitä, että sisäisen tarkastuksen esittämät huomautukset, niin kuin on kuvattu Korsa 22 mietintöluonnoksessa, niin on otettu vakavasti ja niin on puututtu. Eurotamista toteaisin, että sen suhteen vallitsee aivan erilainen tilanne. Viraston pitäisi olla riippumaton taloudellisesti katsottu, mutta näin ei ole. Komissio huolehtii käytännössä kaikesta. On totta, että Euratom on ollut olemassa vuodesta 1958 lähtien ja vasta vuonna 2008 sen asema muutettiin nykyiseksi. Pyytäisin, että herra Oshia, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen, joka on täällä tänään, voisi kertoa meille enemmän Eurotomin tilanteesta. Eurotomin johtaja myöskin paikalla. Ehkä hänkin voi selittää meille, mihin toimiin nyt on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi ja asianmukaisten ratkaisujen löytämiseksi. Yksi lyhyt kommentti vielä yhteisyrityksistä. Niiden osalta toteaisin, että meidän täytyy antaa tunnustusta sille tesi tosiasialle, että niillä on ollut tiettyjä käynnistysvaikeuksia. Tämä täytyy tunnustaa. tarkastustuomien istuin on antanut joitakin suosituksiaan, joiden valossa voidaan päästä näistä alkuvaiheen ongelmista ylitse ja operatiivisen vaiheeseen voidaan päästä ilman ongelmia. Kiitokset ja kiitos teille. Käsittelitte kohdat 7-34 esityslistasta kaikkia virastoja siis ja yhteisyrityksiä yhtäaikaisesti. Ja nyt sitten edustajien puheenvuoroihin ja ensimmäisenä Ähm, Stavrakakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan Stavrakakisia kiittää aivan erinomaisesta mietintöluonnoksesta. Olen oikeastaan samaa mieltä hänen kanssaan oikeastaan kaikesta. Mutta pari lisäystä ehkä kuitenkin. Ensinnäkin toteaisin, että viime vuosina virastojen määrä on räjähdysmäisesti lisääntynyt ja kyllä se ongelmiin johtaa esittelijäkin tuossa totesi, että näitä niin kutsuttuja carry-overs-siirtoja on hyvin paljon määrärahan siirtoja vuodesta 2009 esimerkiksi ilmailuvirasto siirsi 80 prosenttia varoista seuraavalle vuodelle ja kyllä tämä tietenkin aika hämmästyttävää on. Kritiikki, jota virastoihin kohdistuu, on myös yleisesti lisääntynyt aika paljon. Hyvät, hyvin toimivat virastot, kuten ympäristövirasto, niin kuin Stavrakakis totesi, usein ehkä joutuvat kärsimään sitä, että jotkut muut virastot toimivat hiukan huonommin, koska tällainen huono toiminta heijastuu sitten muihinkin hyvin toimiviin virastoihin. Kun katson tätä virastoryhmää, niin seitsemän virastoa toimii erityisesti tietojen keräämisen alalla 530 henkilöä ja 130 miljoonaa vuodessa on näiden budjetti. Ja mietin, että täytyykö näiden kaikkien todella olla riippumattomia virastoja vai eikö ihan fyysisestikin voitaisiin joitain virastojen toimia yhdistää toisiinsa. Mielestäni olisi hyvä, jos toimielinten välinen työryhmä, jossa on mukana myös jäseniä tästä valiokunnasta, asiaa pohtisi syvällisemmin ja mielelläni kuulisin lisätietoja tältä työryhmältä. Olisi mielestäni hyvä, että voitaisiin katsoa tätä virastojen määrää. Tarvitaanko niitä todella näin paljon? Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuimelta tulee virastojen tehokkuudesta kertomus. Sitä odotan kiinnostuneena. Sitten Sepol, poliisiakatemia, siinä on samoja ongelmia kuin oli viime vuonnakin. Ja nyt kysyisinkin, että kun me viime vuoden päätöslauselmassamme pyysimme komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta siihen, että Sepolla sulatettaisiin Europoliin, että se tulisi Europolin alaisuuteen. Nyt Sepol on kuitenkin riippumaton virasto, mutta eikö se olisi parempi kertaakaan yhdistää Europoliin? Tähän haluaisin vastauksen. Stavrakakisin kanssa olen samaa mieltä lääkeainevirasto kysymyksestä, niin olen äh, ihan samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että ovatko todella nämä asiantuntijat riippumattomia. Tämä on erittäin arkaluontoinen ala ja meidän on oltava sataprosenttisen varmoja, voitava olla sataprosenttisen varmoja siitä, että lääkeaineviraston käyttämät asiantuntijat ovat sataprosenttisen riippumattomia. Kiitos. Kaikis. Kiitokset ja sitten herra Tsatsimarkakis. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset kollega Kaakis. Haluaisin ehkä nyt viitata siihen, että viime aikoina Kaakis on puuttunut EMEAN ja myös EFSAn ongelmiin juuri liittyen tähän asiantuntijoiden riippumattomuuteen. Mitä elintarviketurvallisuusvirastoon tulee, EFSAan tulee, niin syytökset eivät liene yhtä perusteltuja kuin EMEAN suhteen tai EMEAN kohdalla. Elintarvikeviraston kohdalla nämä asiantuntijat, äh, heillä oli tiettyjä Ähm, sidoksia tähän kysymykseen. Heitä voitiin nähdä sidosryhmän edustajina. EMEassa taas kyse oli riippumattomista asiantuntijoista, joita Euroopan markkinoilta ei sitten näköjään löytynyt. Ja näin ollen äh, nämä asiantuntijat joutuivat äh, varsin hankalaan välikäteen lääkkeiden lupamenettelyjen osalta. Kaikkien virastojen suhteen mielestäni ongelmana on se, että miten niiden johtokuntien jäsenten tai asiantuntijoiden riippumattomuuden laita on. Ja tässä mielestäni meidän tulisi pyytää komissiolta kerta kaikkiaan selkeämpiä sääntöjä. Arvostamani Thomas Löngren, joka oli EMEAN, ää, EMAN johtaja, hän erosi aivan vastikään, hän e, johti virastoa erinomaisella tavalla, mutta ilman, että tässä nyt olisi ollut minkäännäköistä jäähdyttelytaukoa, siis aikaa kautta, jolloin olisi mahdollisesti e, siirrytty eteenpäin, niin näin ei tehty, eli ei ollut sääntöjä. E, EMEAN suhteen ei ollut samaa sääntöä EMEAN johtajan suhteen kuin mitä oli esimerkiksi komission jäsenten suhteen, että kun he eroavat toimestaan, heillä on tällainen tietty jäähdyttelykausi, jolloin he eivät voi ää, tiettyjä ää, toimia ottaa vastaan. Ja siksi mielestäni Stavrakakisin teksti on mielestäni oikein hyvä pohja vaatia komissiota käymään kaikki nämä säännöt läpi, katsoa kaikki eri E- edunsaajat. Ja siinä tapauksessa, kun jotain eturistiriitaa syntyy, niin <laughs> täytyy toimia. Kiitos. Jamakovi. Kiitokset eh, ja sitten edustaja Makove. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Voin todeta, että olen samaa mieltä kollegoideni kanssa heidän arviostaan ja vastuuvapaussuosituksesta erillisvirastojen suhteen. Lyhyesti haluaisin mainita jotakin seikkoja kuitenkin, jotka ovat nähdäkseni tärkeitä. Nyt tuota mukaan keskusteluun? Tämä liittyy kaikkiin erisvirastoihin. Katson, että talousarvion suhteen täytyy peräänkuuluttaa avoimuutta. Talousarvio pitäisi julkistaa netissä niin ikään sopimukset, toimet, tulopuoli ja menopuoli. Täysi transparenttius. Toinen kysymys henkilöstökysymykset. Henkilöstökysymyksiäkään ei pidä piilottaa, mikäli henkilöstöä siirretään virastosta toiseen tai elimestä toiseen tai henkilö siirtyy yksityiselle puolelle samalla alalla, samalla sektorilla. Tämäkin tiedon pitäisi olla julkista. Minä olen pyytänyt tätä tietoa jo joitakin kuukausia sitten komissiolta. En ole saanut vielä vastausta. Periaatteessa katson, että että tällaisen tiedon ei pitäisi olla luottamuksellista, ei kyse ole tietosuojasta, mikäli ihmisen nimi on tiedossa, ihmisen, joka toimii julkisessa virastossa, ei tämä ole mitään salaista tietoa. Sitten yleisempi seikko, joka liittyy virastojen hallintaan, johtamiseen. Katson, että voisi hyvinkin kuvitella, että olisi yhteinen hallintoneuvosto, esimerkiksi Kiksi nyt jokaisella niillä on oma hallintoneuvostonsa ja kaikissa pitää 27 jäsenvaltion edustaja. Ja joskus hallintoneuvosto on suurempi kuin henkilöstön määrä, joka toimii viraston palveluksessa. Joten ehdotukseni olisi, että olisi yksi yhteinen hallintoneuvosto tai johtokunta useampaa virastoa varten, jotka toimivat samantyyppisillä aloilla, esimerkiksi oikeus- ja poliisi, alan yhteistyöstä vastaavat kuuluisivat saman hallintoneuvoston alaisuuteen. Tämä helpottaisi suunnittelutoimia ja koordinointikin sujuisi helpommin, mikäli niitä ryhmiteltäisiin tällä tavalla, näitä virastoja. Poliisiakatemiasta en haluaisi toistaa kaikkea, mikä on tullut jo sanotuksi. Haluaisin vain painottaa erästä seikkaa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että sen vastuuvapauden antamista pitäisi lykätä tuonemmaksi. Jälleen kerran haluaisin todeta, että vuonna 2007 raha siirrettiin vuodesta toiseen yli 41 prosenttia. Vuonna 2008 41 prosenttia, 2009 43 prosenttia. Tämä on erittäin suuri summa raha, joka jo pitkän aikaa on siirretty vuodesta toiseen. Minun mielestäni tämä herättää kyseenalaiseksi legitiimiyden pyrkimyksille lisätä viraston rahoitusta tai edes pitää sitä nykyisellä tasollaan. Tämä puhuu siitä vastaan. Viimeinen kommenttini. Olisin mainita vielä poliisiakatemian yhdistämisen Europoliin. Tämä on otettu esiin aiemminkin. Komissio suhtautui siihen suopeasti, mutta jäsenvaltiot eivät pitäneet ajatuksesta, tai siis neuvosto. Nyt halusin ottaa sen uudelleen esiin keskusteluissa, ja jotkut tarkistuksista tarkistuksistani pyrkivät nimenomaan tähän. Sepolilla ja Europolilla on yhteisiä, toisiaan täydentäviä toimia – Ajatuksena olisi yhdistää poliisiakatemia Europoliin. Tämä vähentäisi kustannuksia. Samanaikaisesti saataisiin lisäarvoa poliisien koulutukseen. Tällä hetkellä koulutuksesta huolehtii Sepol. Kuitenkin he joskus pyytävät apua Europolilta, joka hoitaa täytäntöönpanevia tehtäviä, joten tämä toisi lisäarvoa. Libe on puhunut asiasta ja budjettikysymykset ja hallintokysymykset ovat tässä myöskin erittäin tärkeässä asemassa. Kiitos, edustaja Mattia. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää kiitokset Eera Stravokakikselle siitä valtavasta työstä, jonka hän on tehnyt tämän toimistojen vastuuvapauskysymyksen osalta. Ja kiitokset myöskin meidän valiokuntamme avuksi annetusta taustatyöstä. Sitten pari pienempää huomautusta. Haluan nimittäin esittää pieniä tarkistuksia vuoden 2009 vastuuvapauteen liittyen ja haluan muuten tuoda esiin sen, että uusi johtaja on tehnyt vuonna 2010 erittäin hyvää työtä, joten ehdotan, että muutama poistava tarkistus esitetään suhteessa 2009 tilanteeseen. Ja sitten mielestäni kohta 19 12 on hieman väärässä kohtaa. Siinä kiitetään kollegiota siitä, että lopullinen IAS-arvio on annettu Sepolista ja muista virastoista. Mielestäni tämä on väärässä kohdassa ja, ja varsinkin jos tarkastelemme tätä avoimuuden kannalta, mielestäni sijoitus ei ole hy- hyvä, varsinkin jos tarkastelee Sepolin toiminta vuosina 2007-2009. Ja, ja sama koskee myöskin lääkevirastoa. Mitä siellä sitten tapahtui? Sehän liittyy viime vuoden vastuuvapauden myöntämiseen. Tilintarkastustuomioiston ei eh, raportoinut eturista kysymyksestä, joka koski tiettyä määrää henkilökuntaa ja asiantuntijoita. Ja kuitenkin sisäisen auditoinnin yhteydessä tämä kävi ilmi. Ja samoin myöskin sisäistä auditointia ei saatu käyttöön kaikista virastoista. Niin kuin valiokuntamme jäsenten pitäisi saada. Meidän pitää saada siis valiokuntamme piirissä kaikkia virastoja koskeva selvitys. Saimme kylläkin vuosittaiset selvitykset tilintarkastustuomioistumilta, mutta nyt sitten sattumalta lääkevirastosta saatiin kaikilta vuosilta selvitykset ja niistä löytyykin paljon kiintoisaa tietoa. Kiitokset siitä, että saimme nuo tiedot käyttöömme. Kyse oli erikoistapauksesta. Ja tänä vuonna huomattiin, että avoimuuteen liittyy suuria ongelmia. Nimenomaan lääkeviraston tiettyjen jäsenten ja asiantuntijoiden toimintaan liittyen. En lähde nyt enempää puuttumaan sääntöjen noudattamiseen liittyen sisäiseen auditointiin ja epärehellisyyteen, mutta joka tapauksessa mitä voidaan nyt todeta? ihmisten terveys joutuu vaakalaudalle ja sen lisäksi ollaan toimittu epärehellisesti. Ranskassa esimerkiksi meillä on olemassa tapaus, johon on saatu tietoja lehdistöstä Mediator-lääke, joka on aiheuttanut useita kuolemia. Siitä puhuttiin eilen kansalliskokouksessa. 38 henkeä on menettänyt henkensä Penflorex-tuotteen eh, eh, käytön seurauksena, jota limitetään muuta myöskin Mediator-lääkkeeksi. Ja jo vuonna 1999 lääkevirastolta pyydettiin tutkintaa tästä asiasta ja kaksi asiantuntijaa eh, asetettiin harjoittamaan tutki, tutkinta. He olivat italialainen ja ranskalainen kansallisuudeltaan. Ja mitään varsinaista tulosta ei tutkinnasta kuitenkaan saatu, joten nyt kysynkin, mikä, mitä virkaa tällä virastolla ylipäätään on, jos kerran henkilökuntaan liittyy ongelmia ja eturistariitta tilanteita syntyy mitä ilmeisemmin vuosien mittaan tiettyjä kieltoja otettiin käyttöön, mutta siitä huolimatta näyttäisi siltä, että mitä ilmeisemmin lääkeviraston toimintaan liittyy esturistiriita ongelmia ja sisäistä auditointiakaan ei ole tehty asianmukaisesti, joten olen varsin tyytyväinen siitä, että herra Stravrakakis ehdottaa, että lääkevirastolle lääkevirastoasiaa tarkastellaan myöskin jatkossa. Usein virastojen johtajille nostetaan hattua pitkä ja hartasti, mutta kuitenkin hallintaneuvoston vastuu on suuri ja, ja heidätkin pitäisi ottaa huomioon. Grazie. Kollega Ceskova. Kiitokset esitte edustaja Ceskova. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se bohužel přihlásila eh, dost pozdě. Kiitos. Pyysin puheenvuoroa aika loppupuolella keskustelua ja itse asiassa monet jo totesivatkin täällä ne seikat, jotka itse halusin tuoda esiin. Mutta nyt kuitenkin vielä pari huomiota liittyen yhteisiin hankkeisiin, joita yhteisyritykset tekevät. Euroopan parlamentin pitäisi myöskin valvoa näitä kysymyksiä. Ja kun tarkastelee virastojen lukumäärää ja niiden toimintaa, on ilmeistä, että virastoja on liikaa. Minun mielestäni Euroopan unionin kansalaisen kannalta koko järjestelmä on sekava ja avoimuutta ei ole tarpeeksi. Mielestäni olisikin syytä tehdä selkeää analyysiä, selvitystä virastojen toiminnasta ylipäätään ja pohtia sitä, onko kaikki virastojen harjoittava toiminta välttämätöntä – Ovatko mahdollisesti jotkut virastot luonteeltaan sellaisia, että ne voitaisiin yhdistää toisiinsa? Kaikki virastot eivät ehkä ole hyödyllisiä Euroopan unionille. Tämä ei sinänsä liity meidän keskustelumme, kun tarkastelun kohteena on vastuuvapauden myöntäminen. Mutta mielestäni tätäkin asiaa on hyvä miettiä ottaa asia käsittelyyn. Ja jotkut aikaisemmista puhujista aivan oikein tämän jo ilmaisivatkin. Joten ehdotan, että tähän mietintöön sisällytetään myöskin kohta, jossa kehotetaan pohdiskelemaan virastojen lukumäärän tarpeellisuutta ja sitä, olisiko mahdollista rationalisoida hieman sekä toiminta että lukumäärää. Kiitos ja sitten edustaja Geier. Näkee president. Kiitos puheenjohtaja. Parhaat kollegat, haluan Jorgos Stavrakakisia kiittää hänen hyvästä työstään ja korostaisin vielä, että pidän hänen arviotaan ja huomioitaan aivan oikeina. Yksi konkreettinen huoli kuitenkin mielestäni, kun keskustellaan virastoista, niin keskustelu tässä valiokunnassa on oikeastaan aina samasta muotista. On syytä, eh, on ollut syytä perustaa kaikki nämä virastot ja syytä ja tarvetta niiden toiminnalle on. Ja se, että me vain toteamme, että virastoja on liikaa, emmekä kuitenkaan samalla konkreettisesti perustele, mitä virastoja pidämme tarpeettomina ja miten näiden virastojen toiminta hoidettaisiin tulevaisuudessa, niin mielestäni työmme ei ole kovin vakavasti otettavaa meidät otettaisiin vakavammin, jos me todella konkreettisesti tarkastelisimme kutakin virastoa erikseen tilintarkastustuomioistuimen kertomusten pohjalta ja sitten toteaisimme, onko tarvetta muutoksille. Mutta mielestäni tämä, nämä päätökset äh, esimerkiksi virastojen äh, poistamiseksi kartalta tulisi tehdä yhteistyötä työssä vastuuvaliokuntien kanssa ja todella perusteellisen työn pohjalta tilintarkastustuomioistuimen ja muiden äh, tahojen kommentteihin perusteihin. Minun mielestäni me kävimme aivan vastaavan keskustelun kuin tänään käymme myös vuosi sitten, kun puhuimme samasta asiasta eli virastojen vastuuvapauksien myöntämisestä. Eli toteamme vain yleisellä linjalla, että voi voi, virastoja on liikaa ja täytyisi katsoa, että tarvitaanko niitä. Mutta minun mielestäni niitä tarvitaan kyllä varmasti niin kauan, kunnes ollaan todettu, että niiden tehtävät eivät ole tarpeellisia. Ja sitten tämä vastuukysymys, kun katsotaan vaikkapa poliisiakatemian ongelmaa, tämä ongelmahan ei suinkaan ole uusi, se on jatkunut, mutta sitä ei ole vielä täysin ratkaistu, niin on aika ilmeistä, että 27 jäsenvaltion edustajat, jotka ovat hallintoneuvostossa mukana, ovat selvästi nekin epäonnistuneet tehtävässään kun jäsenvaltio voittaa viraston toimipaikka kilpailun, sitten se on tyytyväinen ja siinä se. Mutta minun mielestäni meidän täytyy katsoa, että missä tahossa tulisi todella valvoa virastojen varainkäytön oikeellisuutta. Kiitos. Kiitoksia ja sitten kollega Stais. Kiitos Puheenjohtaja, kolme huomiota minulta. Paljon täällä on sanottu ja kollegojen kanssa olen pitkälti samaa mieltä. Ensinnäkin haluan tietenkin kiittää Stavrakakisia, joka on tehnyt todella hyvää työtä. Olen täysin samaa mieltä hänen linjastaan ja hänen suosituksistaan. Tämän lisäksi viitaisin ehkä nyt rouva Mathieun tekemiin huomioihin se, että hän totesi, tai se mitä hän totesi pitää täysin paikkansa. Ja ehkäpä koordinaattorien, arvoisa puheenjohtaja, tulisi yhdessä esittelijän kanssa katsoa, pitäisikö meidän siirtyä eh, mahdollisesti lääkeviraston kohdalla vastuuvapauden eh, myöntämisen epäämiseen ja todella huolellisesti tämä luonnollisesti myös perustella. Joko tämä tulisi evätä tämä vastuuvapaus tai ainakin sen myöntämistä lykätä. Meidän täytyy ottaa asia hyvin hyvin vakavasti. Joten tuen tässä rouva Matiota kyllä ja hänen ehdotustaan. Ja kolmanneksi olen täysin samaa mieltä herra Gaierin kanssa. Kyllä meidän täytyisi huolellisesti katsoa, että miten vastuuvapauden myöntäminen voisi käynnistää laajemman keskustelun virastojen roolista. Voitaisiinko jotain virastoja, niiden toimialoja yhdistää toisiinsa? Tekevätkö kaikki virastot hyvää työtä? Pitäisikö ehkä katsoa, että asioita voitaisiin muuttaa? Tässä mielestäni tulisi käydä erittäin syvällinen keskustelu, mutta tämä vastuuvapauskeskustelu, siihenhän sinänsä tämä virastojen toiminnan tehostaminen ei liity. Kiitos. Mm, Kiitoksia. Kiitoksia myös tuomioistuimen vastaava edustaja on paikalla. Herra Rossi, olkaa hyvä. Hello. Thank you very much, um, Mr. Chairman, uh, honorable... Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet. Tilintarkastustuomioistuimella on suuri kunnia olla täällä tänään vastaamassa esittelijän Herra Stavrakakiksen ja hänen kollegoidensa kysymyksiin. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja siitä, että hän on laatinut näin monta vastuuvapausmietintöä. Kiitoksia siitä tunnustuksesta, jota hän antoi tarkastustoimijoistamille. Kiitoksia myöskin hänen avustajalleen ja hänen ryhmälleen, joka on ollut tätä työtä tekemässä mukana. Kun tuli ne tyyntärastomistomen toimeen mukaan, aloin ymmärtää ja arvostaa Euroopan parlamentin kokemusta ja tietämystä eri viranomaisten toiminnasta. Virastojen toimintaa voidaan vahvistaa ja parantaa, jotta saadaan paremmin Euroopan veronmaksien rahoille arvoa. He odottavat juuri sitä, että heidän rahojaan hallinnoidaan kunnolla. Käytän tehokkaasti hyväksi. Mikäli sallitte, puheenjohtaja, Eräs tahdokaiskis peräänkuuluttaa sitä, että tiedonvastuomioistuin reagoi hänen kommentteihinsa jo vuonna 2008 pyydettiin tehokkuusindikaattoreita, joita voitaisiin käyttää hyväksi arvioitaessa erikoisvirastojen toimintaa. Kaksi kuukautta sitten pyydettiin, että tarkastellaan erikoisvirastojen rahoituksen tehokkuutta. Tätä pyydettiin meiltä. Nyt on ryhdytty laatimaan tällaisia vertailumenetelmiä tai benchmarkia vertailukohtia, tapoja mitata virastojen tehokkuutta. On iloinen siitä, että pystyn olemaan itse mukana kokouksessa, jossa oli mukana Euroopan parlamentin työntekijöitä, parlamentin edustajia myöskin toimijoiden välisestä työryhmästä oli kyse. Ja siellä tarkasteltiin eri aikasarjoja ja tuloksia tuon kertomuksen osalta, jossa tarkastin virastojen toimintaa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten teidän valiokuntanne ja teidän tarkastustoimijoista voivat tehdä yhteistyötä varmistaakseen sen, että tarhalle saadaan arvoa. Silloin kun on kyse esimerkiksi unionin erillisvirastojen hallinnosta ja niiden sen toiminnasta. Valiokuntani ehdottaa nyt kahta tointa. Toinen liittyy poliisiakatemiaan ja toinen jääviysongelmaan kaikissa erillisvirastoissa – Tientaloustoimijoistuinkin oli ryhtynyt pohtimaan kysymystä sen puheenjohtajan toimesta. Sääntelyvirastojen osalta tehtävänä niin oli tarkastella sitä työtä, jota tarvitaan. Ja nyt äh, ilolla odotan mahdollisuutta keskustella tästä tilintarkastustuomioistuimen kollegoiden kanssa myönteisessä hengessä. Me tulemme tarkastelemaan tämän työn laajuutta, jotta voisimme paremmin vastata esittämiin pyyntöihin. Tämän teen erittäin myönteisessä hengessä. Mielellämme vastaamme teidän valiokuntaanne toiveisiin, jotka liittyvät viime vuonna tehtyyn työhön. Puheenjohtaja, herra Stavarkakis esitti kysymyksen, joka liittyy Eurotomin hankintavirastoon. Puheenjohtaja. Eurotom on erittäin tärkeä erillisvirasto. Se valvoo uraanin ja uraniperäisten tuotteiden tuontia ja käsittelyä. Sitä ei luotu lainsäädännöllä kuin muita virastoja, vaan se luotiin perussopimuksella. Se on vanha virasto. Se on erityislaatuinen virasto. Komissio valvoo sitä ja komissio voi antaa direktiivejä ja estää tai pyörtää viraston tekemät päätökset. Ja, ja käytännössä komissio maksaa myöskin viraston toiminnan ja palkata Viime vuosina edes virastolla ei ole ollut budjettia, koska komissio itse huota, hoitaa sen rahoituksen. Tämä on edes, edes kummallinen tilanne, puheenjohtaja. Ja tilit on jäärätetty, koska budjettia ei ole annettu viraston käyttöön vuoden 2007 jälkeen. Sen vuoksi voidaan todeta, että hyvin vähän raha kulkee tilien kautta, koska virastolla ei ole talousarviota. Tämä tarkoittaa sitä, että tilit eivät ole säännönmukaiset. Kuitenkin kyse on EU-lainsäädännön osasta, Virastolla on omat säännöksensä, joita ei pistetty täytäntöön, niin rahan kannalta, rahoituksen kannalta kysyn pienestä summasta noin 200 000 eurosta, ei siis miljoonasta, vaan 200 000 eurosta hallinnollisia menoja. Komissio tätä rahoitusta hoitaa. Viraston sääntöjen mukaan nämä 200 000 euroa pitäisi käyttää viraston itsensä toimesta, ei komission kautta. Tilintarkastustoimijoiston on keskustelusästä viraston kanssa ehdottanut ratkaisua, joka edellyttäisi toimintasäännön muuttamista. Viraston johtaja nähdäkseni voi tänä päivänä kertoa teille lisää tietoa hänen tekemästään työstä tässä suhteessa. Kyse on pienestä muutoksesta. Nyt tarvitaan kuitenkin oikeudellisen yksikön lausunto tähän. Jotta Eurotomin tilit saataisiin kuntoon säännönmukaiseksi, niin täytyy muistaa, että kyse on pienestä summasta rahaa, niin kuin Stavrakakis huomautti kertomuksessaan tai mietinnössään. Kuitenkin tilanne pitäisi hoitaa kuntoon, siksi tilintarkastustoimien istuin on esittänyt erityishuomautuksen asiasta kertomuksensa yhteydessä. Puheenjohtaja, miten sallin, että kommentoin lyhyesti joidenkin kollegoiden erinomaisia puheenvuoroja. Olemme ryhtyneet kustannusarvion kaikkien erillisvirastojen hallinnollisten menojen suhteen. Olemme tarkastaneet valion vertailun avulla eri virastojen tehokkuutta. Olemme tarkastelleet viraston johtamista, hallinnointia, ja myöskin menopuolta on tarkasteltu. Työ, jotta valiokuntani ehdottaa jäävyysongelman ratkaisemiseksi, sen yhteydessä pitää ottaa huomioon se, mitä Shatsi Markakis totesi tällaisesta jäähdyttelyajasta. Tämä valiovertailututkimus pitää sisällään vertailevaa tietoa. Tämä viittaa tämä, tähän liittyy myöskin erään Girekin kommentti. Sääntelyvirastojen osalta haluaisin myöskin kiittää tilaisuudesta. Antaa te lisätietoa. Konti, prego. Kiitos sitten no, alkaa tilintarkastustuomioistumista. Olkaa hyvä. I will briefly add a... Kiitos puheenjohtaja. Ehkäpä lisään tässä vielä muutaman huomion, niin kuin tiedätte, virastojen ja yhteisyritysten välillä on tällainen yhteys ja yhteisyritysten tavoitteet, pyrkimykset ja myös kokoonpano ovat täysin erilaiset kuin virastojen, eli näitä ei oikeastaan voi verrata toisiinsa. Minä olen viimeiset kolme vuotta ollut vastuussa yhteisyritysten tilintarkastuksesta ja vastuuvapausmenettelystä. Herra Valko, joka on minun vieressäni, äh, on myös vastuussa yhteisyrityksistä ja parlamentin edustaja, esittelijä Stavrakakis antoi mielestäni aivan erinomaisen keskustelun pohjan tuossa alustuspuheenvuorossaan, mitä myös yhteisyritysten vastuuvapausmenettelyyn tulee perustuen meidän tilintarkastuskertomuksiimme. Tarttuisin ehkä tässä yhteen asiaan liittyen Stavrakaakkisin huomioihin. Stavrakaakishan kertoi näistä ongelmista, kun yhteis, joita yhteisyrityksillä on käynnistysvaiheessa. Ja omassa kertomuksessamme totesimme, että kyse on jossain määrin budjettien ali toteutumisesta eikä niinkään maksumäärärahojen puutteesta. Tämä periaatteessa liittyy liittyy hankkeiden monivuotisuuteen ja niiden toiminnan toteutumiseen usean vuoden jänteellä. Ja tosiaan näitä käynnistysongelmia voi olla ja rahojen käyttämättä jättäminen oli ehkä suurempi ongelma niissä yhteisyrityksissä, jotka käynnistivät toimintaansa hieman myöhemmin kuin muut. Eli mitä enemmän kokemusta kerätään ja mitä enemmän näitä tehtäviä ja toimia on saatu käyntiin, niin sitä enemmän myös varojen käyttö on ollut kohdallaan. Ja mitä sitten tulee tiettyihin epäsäännönmukaisuuksiin, jotkut yhteisyritykset eivät oma sama, samoja sääntöjä kuin mitä EUlla on, tai niiden varainhoitosäännöt ovat olleet hieman toisenlaisia, ja esimerkiksi tämä Clean Sky-yhteisyritys on kokenut tällaisia ongelmia. Minä uskon ehdottomasti, että nämä ongelmat ovat vähentymään päin ja yhteisyritykset ovat hyvillä raiteilla. Kiitokset. Ja nyt Euratomin pääjohtaja, olkaa hyvä. Euh, je vous remercie, euh, Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tilintarkastustuomioistuimen selvitys antaa täysin riittävän kuvan myöskin Euratomista. On selvää, että meidän on tarkasteltava sääntöjä suhteessa todelliseen tilanteeseen, se on aivan selvää. Mitä nyt tulee meidän toimintamme hetki on kriittinen tietenkin. Jos tarkistellaan normaalia ydinvoiman tiedon ja virastomme käyttöä, niin on selvää, että minkäänlaista syrjintää ei, tapa, ei ole tapahtunut. Oli nyt sitten kyse eh, vaikkapa energia saatavuudesta öljy- tai kaasualalla, niin joka tapauksessa koko virasto perustuu siihen, että toimintaa säännöllistä ja syrjimistä ei tapahdu. Kun kerran kyse on energian saannista, jokainen ymmärtää, että aihe on äärimmäisen tärkeä ja ajankohtainen. Ajattelen vaikkapa lähi tapahtumia. Kuitenkin ydinvoiman osalta me edelleenkin takaamme 30 prosentin sähkön tuotannon. Nyt kun kyse on parin tuhannen euron, parin tuhannen euron summasta vuositasolla, niin mielestäni se kylläkin oikeuttaa julkisten varojen käytön tällaisen tarkoitusperään. Mehän, mitä me teemme itse asiassa? Me allekirjoitamme ihan kauppasopimuksia – Eli toimintamme on myös liiketaloudellista. Me voimme myöskin muodostaa turva takuita ja, ja varastoja. Nämä ovat niitä sektoreita, joilla tällä hetkellä toimimme. Meillä on myöskin neuvoa antavaa toimintaa ja toimimme yhteistyössä jäsenmaiden kanssa. Me haluamme puhua yhdellä äänellä nimenomaan ydinkysymyksissä, ydinvoimakysymyksissä puheenjohtaja, on selvää, että energiakysymykset ja energiahankinta on Lissabonin sopimuksen mukaisesti jäsenvaltioiden omalla kontolla, mutta kuitenkin yhteistyö on tärkeää. Me ainakin omasta puolestamme puhumme yhdellä äänellä ja energiapolitiikka nyt ylipäätään yhteisen alueella vyöryttää vastuu myöskin meidän virastollemme. Sitten, lähe, äh, <clears throat> sitten avoimuus, läpinäkyvyys. Ymmärrän, että Euroopan parlamentin äh, on jo lähtökohtaisesti peräänkuulutettava avoimuutta. Myöskin avoimuuden lisääminen on ihan järkevä kysymys, mutta haluaisin kuitenkin vielä palata vuoteen 2005, jolloin tilintarkastustuomioistuimen ehdotuksesta teimme erillisen selvityksen menoista. Se perustui tilanteeseen, jossa varahoitoasetus hylättiin ja meidän budjettimme asetettiin, varustettiin PM-merkinnällä. Sen jälkeen seurantaa harjoitettiin ja joka tapauksessa, jos tätä kaikkea tarkastelee siltä pohjalta, että takamme kuitenkin 30 prosenttisesti sähköenergian tuotannon Euroopan unionin alueella, niin mielestäni asia on hyvällä tolalla. Tämänhetkisen TREN pääosaston ja energiapääosaston tuki on takanamme. Ja niin kuin sanottu, kun lähdin keskustelemaan kanssanne asiasta, peräänkuulutin sääntöjen ja todellisen tilanteen tarkastelua ja niiden vertailua, niin mielestäni tilanne on tyydyttävä, joskin se on myöskin monimutkainen. Meillä on ollut ongelmia, mutta nyt olemme saaneet uudet säännöt vuonna 2007 ja uuden pohjan toiminnallemme. Ja, ja nyt kyse on hyvästä tilanteesta. Täällä on puhuttu miljoonista euroista. Meillä kyse on pelkästään 200 000 eurosta, joten uskon, että tämä asian suhteen ei ole mitään ongelmaa ja voitte luottavaisin mieli suhtautua meihin. Agencia. Kiitokset. Ja sitten lääkeviraston edustaja. Lääkeviraston edustaja, olkaa hyvä. Stavrakakis, meine Damen vielen Dank. Puheenjohtaja, esittelijä Stavrakakis, hyvät naiset ja herrat. Eh, kiitokset kutsusta ja kiitokset siitä, että 25. tammikuuta jälkeen saa vielä tilaisuuden teille keskustella. Eh, tuolloinhan eh, tilintarkastustuomioistuin antoi kertomuksensa virastosta. Me täytyy sanoa, että 15 vuoteen meidän äh, nimemme ei ole valiokunnassa yleensä noussut erityisesti esiin, joten siksi äh, olemmekin nyt hieman yllättyneitä tästä huomiosta. Te olette nyt viitanneet ähm, äh, määrärahojen siirtoon vuodesta toiseen, määrärahojen jakoon ja rekrytointiin. Ja tietenkin sitten vielä tämä aihe etu ristiriidoista viraston puitteissa. Aivan oikein puutuitte viraston rekrytointi toimintaan kriittisesti. Olemme tehneet parannuksia, virheet on korjattu. Väliaikainen henkilökunta ei enää saa pääsyä arkaluontoisen tiedon lähteille. Tämä korjattiin jo 2009 jälkeen. Ja komission sisäisen tarkastuksen mukanaan tuomat huomiot on korjattu. Ja vuodesta 2009 tilannetta on todella parannettu. Ja nämä vaihtokurssikysymykset, joihin myös kriittisesti suhtauduitte, on alistettu vuoden 2010 jälkeen tiukempaan valvontaan. Me olemme vaihtokursseista kuitenkin riippuvaisia voidaksemme suojella budjettiamme. Te tiedätte, että vaihtokurssimuutokset ovat olleet hyvin voimakkaita ja niillä on hyvin suuri vaikutus talousarvioomme. En tässä nyt halua toistaa sitä, mitä teille jo totesin 25. tammikuuta, mutta voitte olla aivan varmoja siitä, että kaikki esittelijän ja tilintarkastustuomioistuimen kritiikin kohteet niin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta kuin sisäisen tarkastuksen kertomuksesta vuodelta 2008 on otettu huomioon ja parannukset on toteutettu ja nämä kriittiset kysymykset on hoidettu. No niin, tänä aamuna on myös kriittisesti huomattu nämä määrärahasiirrot. Ja tähän täytyy sanoa seuraavaa. Tämä liittyy lääkeviraston erityiseen toimintatapaan. Ja hyvät naiset ja herrat, kun me saamme lääkeyhtiöltä pyynnön, niin meidän tulee seitsemän kuukauden sisällä tämä pyyntö käsitellä. Tämä on huomattavasti lyhyempi aika kuin mitä jäsenvaltioilla yleensä on ollut. Näin ollen siis laki määrää, että meidän on hakemus käsiteltävä seitsemän kuukauden määräajassa ja jos meillä on erityisiä kysymyksiä, lääkeyhtiölle, niin tuolloin kello ikään kuin pysäytetään ja näin. Tämä menettely voi kaiken kaikkiaan kestää 8-9 kuukautta ja kun me hakemuksen äh, hyväksymme, yrityksen on maksettava. Eli nämä maksut, lupamaksut saamme menettelynä alussa ja sitten 50 prosenttia meidän maksuistamme siirtyvät jäsenvaltioille, jotta jäsenvaltioiden asiantuntijat voidaan kustantaa. Eli kuukausina elokuusta joulukuuhun me keräämme maksuja, jotka kasaantuvat ja työ itse asiassa, joka näillä maksuilla kustannetaan, toteutetaan vasta seuraavana vuonna. Eli joko meidän on sidottava nämä rahat ja tuolloin siirto seuraavalle vuodelle on aika suuri. Aivan sama liittyy myös lentoturvallisuusvirastoon. Tiedän, miten he toimivat. Ilmailuteollisuus maksaa heille E, ennalta, jotta he tarkastavat uuden lentokonetyypin myöhemmin. Mutta tämä on todella tällainen rullaava menettelytapa, joka ei ota vuoden vaihtumista huomioon, vaan todella nämä maksut kasantuvat. Eli meillä on sellainen ongelma, että joko meillä on vuoden lopussa liian suurena pidettävä tilintarkastustuomioistuimen liian suurena pitämä määrärahansiirto tai sitten komissio puuttuu toimintaamme, joten me olemme tällaisessa häviä-häviä-tilanteessa, lose-lose-tilanteessa. Me häviämme joka tapauksessa, meitä kritisoidaan joka tapauksessa. Ja kun me toimimme kuitenkin sopimuksen määrittelemässä prosenttiosuudessa, niin tämän tilintarkastustuomioistuin sitten hyväksyy. Eli me häviämme joka tapauksessa. Minä hyväksyn ehdottomasti esittelijän ää, kritiikin, joka kohdistui tiettyihin menettelyihimme hankintojen suhteen. Tämä kritiikki on aivan oikeutettua. Me olemme hankintojen suhteen parantaneet sääntöjämme ja valvontaa ja nyt enää ihmisten täytyy sitten toimia näiden mukaan. Sitten vielä yksi asia. Nämä niin kutsutut suorat sopimukset, siis sopimukset, jotka on neuvoteltu suoraan, eli siis palvelusopimukset ja muut sopimukset, mm, joilla ei ole ikään kuin tällaisia markkinoita tai markkinoiden avaaminen johtaisi ylisuuriin kustannuksiin. Tätä menettelyä käytetään, kun esimerkiksi yksi yritys, joka on luonut vaikkapa tietopankin, sitten hoitaa kaikki siihen liittyvät kysymykset jatkuvasti, jatkuvalla pohjalla myös tulevina vuosina. Niinä vuosina, kun minä olen lääkevirastossa toiminut, voin kyllä todeta, että kaikki nämä jatkuvat sopimuksemme ovat olleet erittäin hyvin toimivia. Nyt meidät kuitenkin pakotetaan näiden sopimusten, kaikkien näiden suorien sopimusten suhteen avaamaan uusi hakumenettely. Ja vaikka nyt ehkä joudunkin olemaan hieman kriittinen, niin täytyy sanoa, että vaikka me olemme itse neuvotelleet kaikki nämä hankinnat ja kaikki nämä sopimukset, joudumme avaamaan nämä nyt julkiselle hankintajärjestelmälle. Ja tämä aiheuttaa kyllä meille valtavasti työtä ja kustannuksia. Meidän täytyy esimerkiksi eh, sinetöidyt kirjeet, jotka saamme eri hakijoilta eh, avata, erityisesti koolle kutsutussa ehm, hakemuksen tarkastusvaliokunnassa ja sitten meidän on tehtävä tämä kaikki siinäkin tapauksessa, ja vaikka kyse on jo ennalta sovitusta sopimuksesta, eli tämä on valtavaa byrokratiaa, tehottomuutta eh, ja suorastaan kafkamainen tilanne meille. Joten pyytäisin, että kun seuraavan kerran varahoitoasetusta katsotte, niin selvittäisitte tämän asian ja huolehtisitte siitä. Sitten vielä viimeinen kysymys, käytännössäännöt ja mahdolliset eh, eturistiriidat Virasto on erityisen sitoutunut, ehkä sitoutuneempi kuin muut virastot, välttämään eturistiriitoja niin henkilöstön suhteen kuin asiantuntijoidensakin suhteen, kuin myös kansallisten asioiden, asiantuntijoiden suhteen, jotka työskentelevät kansallisessa virano, kansallisen viranomaisen piirissä, mutta eivät astu jalallaankaan meidän virastoomme. Sama koskee myös entistä henkilöstöämme. Ja totaisin nyt tässä, että käytännössäännöstä meillä on aina ollut käynnissä ja ähm, virastomme on aina kunnioittanut äh, politiikkaa, jossa huolehditaan siitä, että eturistiriitoja ei synny. Tähän mennessä tiettyjä eturistiriitaloukkauksia on ollut, mutta ne eivät ole koskaan virastomme toimintaa mitenkään häirinneet. Eli tämä käytänne säännöstö, joka huolehtii eturistiriitojen välttämisestä perustuu luonnollisesti ihmisten omaan ilmoitukseen, henkilöstön omaan ilmoitukseen. Ei meillä mitään poliisia ole, eikä meillä ole mitään turvallisuuspalvelua, joka nämä meille toimitetut ilmoitukset tarkastelee tai tarkastaa jotenkin. Ehkä me tarvitsemme tässä sitten poliittista johdatusta teiltä, miten teemme kaikkien 27 jäsenvaltion asiantuntijoiden taustan valaisemisen suhteen. Kertokaa meille, jos haluatte, että muutamme jotenkin toimintaamme. Tällä hetkellä, ja tämän aivan oikein esittelijä totesi, säännöt, sääntöjä eturistiriitojen suhteen on kiristetty, mutta mutta toteaisin aivan selvästi, että meidän hallintoneuvostomme on nämä säännöt hyväksyttävä, eivätkä kaikki jäsenvaltiot, jotka ovat edustettuina hallintoneuvostossa, hyväksy eturistiriitasääntöjen kiristämistä. Mikseivät? Siksi, että hyvin monissa maissa on poliittisesti toivottavaa, että että tiedemaailma ja teollisuus tekevät läheistä yhteistyötä. Monet jäsenvaltiot ovat ylpeitä siitä, että niiden teollisuus ja tiedemiehet tekevät läheistä yhteistyötä. Ja kun me sitten kysymme tiedemiehiltä, voitteko olla riippumaton asiantuntija, e, joka tekee työtä meille, he sanovat, että juu kyllä, mutta itse asiassa olen kyllä tehnyt tuon ja tuon ää, teollisuuden ää, alan, teollisuuden alan edustajia kuluttajan kanssa yhteistyötä myös. Olen antanut lausuntoja myös näille tietyille lääketehtaille esimerkiksi. Mutta me olemme eh, kiristäneet näitä sääntöjämme ja tämä koskee joka ikistä henkilöä, joka jalallaan astuu virastoomme. Sitten vielä asia, joka mm, mediatorin kanssa tai mediatorin suhteen meitä on kyllä eh, kovasti työllistänyt eh, Kyllä, mediatorin suhteen on ollut ongelma, mutta Rouva Mathieu, voisin kertoa, että lääkevirasto on kunnioittanut joka ikistä sääntöä, joka on olemassa. Euroopan lääkemarkkinoilla 90 prosenttia tuotteista on edelleen kansallisia ja vain 10 prosenttia on saanut ää, ähm, luvan ää, eurooppalaisen lupamenettelyn kautta, koska tämä eurooppalainen lupamenettely on ollut käytössä vasta 15 vuoden ajan. Ensimmäisinä vuosina me todella toimimme selkäseinää vasten 46 erittäin ylpeää kansallista viranomaista teki yhteistyötä kanssamme hyvin. Nämä itsevarmaa viranomaista, nehän olisivat lyöneet meiltä pään poikki, jos olisimme yrittäneet astua niiden varpaille, koska samalla meidän täytyy huolehtia subsidiariteettiperiaatteesta. Meille sanotaan, että huolehtikaa te siitä, mikä on eurooppalainen asia, mutta kun kyse on kansallista tuotteesta, jättäkää meidät rauhaan. 98-99 tämä tietoisuus oli vieläkin, tämä kansallistietoisuus oli vieläkin voimakkaampaa kuin mitä se on tänä päivänä. Meillä ei ollut paitsi oikeutta myöskään minkäännäköistä mahdollisuutta tarttua tai puuttua kansalliseen tuotevalvontaan. Ja lopuksi vielä kysymys siitä, miten tätä käytännössäännöstöä sovelletaan henkilöstön edustajiin, virkamiehiin, jotka lähtevät virastosta. Aivan oikein viitattiin siihen, että oikeudellinen tilanne on aika epäselvä. Mutta meillä on henkilöstösääntöjen artikla 16, joka määrää entisenkin eroavan henkilöstön kunnioittamaan säännöstöä ja ilmoittamaan uusista tehtävistään. Tämä on ihan konkreettisissa tapauksissakin näin ollut, siis ensin ihan yleisellä tasolla ja myöhemmin myös konkreettisissa tapauksissa. Ja me olemme toimineet henkilöstö säännöstön artiklan 16 pohjalta kutsuneet koolle yhteiskomitean, joka kokoontuu itse asiassa tällä ja ensi viikolla, ja 16.17. maaliskuuta, kun hallintoneuvosto kokoontuu, aihe on sen esityslistalla. Ja on mahdollista, en tässä nyt äh, mitään äh, spekuloi äh, ennalta, mutta on täysin mahdollista, että virasto ryhtyy toimeen äh, yhteistyössä komission kanssa, mutta tämä jätettäköön äh, menettelyn harteille. Lopuksi vielä voisin tässä, juu, minä lopettelen ihan kohta puheenjohtaja. Niin, toteaisin, että mitään materiaalista tai taloudellista haittaa ei ole virastolle syntynyt ja tilintarkastustuomioistuin on todennut, että raha-asiat ovat kunnossa ja siksi me kyllä pyytäisimme, että valiokunta myöntää meille vastuuvapauden. Kiitos. Se, do, um. Kiitos. Anna vielä päätös puheenvuoron esittelijällemme herra Stavrakakikselle. Olen samaa mieltä herra Stassin kanssa eh, siitä, että tänä aikaisempi esityslistalla ollut kohta edellyttää lisätarkastelua, joten voimme parata, siihen. Mutta nyt herra Stavrakakis, puheenvuoro on teillä. ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλια και τις πολύ επικοδοποιητικές παρατηρήσεις. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset kollegoille näistä huomioista ja äärimmäisen rakentavista ehdotuksista. Niin ikään kiitokset kuuluvat tilintarkastustuomioistuimen edustajille olen äärimmäisen tyytyvä äh, herra Osinin antamasta äh, selvityksestä. Hän äh, kertoi, että he ovat laatimassa asiakirjaa, joka tulee olemaan meille tärkeä, kun seuraamme virastojen toimintaa. Lähi tulevaisuudessa nämä kaikki kysymykset tulevat siis esityslistalle uudemman kerran ja olen äärimmäisen tyytyväinen siitä. Minulla ei itse asiassa ole enää mitään muuta lisättävää, koska kaikki kuitenkin tulee uudelleen käsittelyn kohteeksi omassa valiokunnassamme. Kuitenkin kaikki vastuuvapauteen liittyvät keskustelut ovat tärkeitä ja meillä tulee jatkossakin olemaan mahdollisuus vielä korostaa tiettyyn asioiden merkitystä. Niin kuin täällä jo monet totesivatkin, keskustelujen tarkoitus on se, että vastuuvapaus voidaan myöntää nimenomaan avoimuuden pohjalta. Grazie. Allora, volevo ricordare... Kiitokset tarkistusten jättö päivän 8.3. kello 12. Nyt meidän täytyy aloittaa välittömästi poliittisten ryhmien kanssa koordinaattoreiden kokous. Kaikille muille toivotan nyt näkemiin ja, ja pyydän siis muita kuin koordinaattoreita poistumaan salista.